Hello everybody. Kiitoksia kaikille. Kiitos eh, siitä, että osoitatte suurta kiinnostusta tähän meidän aiheeseemme tänään. Istukaapa aloillenne, niin voimme aloitella kokouksen. Haluan eh, Envin eh, jäsenten puolesta tervetulleeksi kaikki ITRE-kollegat tähän mielenkiintoiseen kes, mielenkiintoisen aiheen yhteiskeskusteluun. Meillä on äh, äh, tässä äh, Turmes, Jari Vaasio, Intrestä ja Envistä. Olen pahoillani siitä, että edustaja Rivassi päässyt paikalle. Varmaankin sitten Turmes puhuu hänenkin edestään. Ähm tietä, teollisuusvaliokunnan puheenjohtaja herra Busek saa sanoa muutaman sanan ennen kuin edustaja Turmes pääsee itse asiasta ääneen. Itren nimissä harmi, ettei ole paikalla, mutta olkaa hyvä Busek. Welcome to all of you. Kiitos paljon. Tervetuloa kaikille teille, ITRE- ja ENVI-valiokunnan jäsenille. Tämä on hyvin tärkeä asiakokonaisuus, koska energiaunionin hallinta on aihe, joka kytkee kaikki muut lainsäädäntöehdotukset energiaunionista ja erityisesti uudistuvat energialähteet ja energiatehokkuuden. Ja se antaa meille itse asiassa valtaa parlamenttina edetä tässä asiassa ja energiasiirtymään liittyen. Joten tässä mielessä hyvin tärkeä lainsäädäntöehdotus, joka kytkee toisiinsa kaikki nämä alakohtaiset lainsäädäntöehdotukset, uudistuvat energialähteet ja niin edespäin. Teillä on asiakirja-aineistossanne 27. kesäkuuta kokouksen pöytäkirja. Jos ei huomautuksia tule, niin kokouksen lopussa se katsotaan hyväksytyksi. Kiitoksia paljon yhteispuheenjohtajalle. Ja nyt onkin teidän vuoronne jälleen, koska meidän pitäisi eh, aloittaa sitten esittelyiden puheenvuoroista. Kiitos puheenjohtaja Pusek. Eh, eh, no niin, esittelijät pääsevät ääneen tässä alkuun. Herra Turmes, olkaa hyvä, kuusi minuuttia ei tähän oikeastaan mene kuin kaksi-kolme minuuttia sitten siihen loppuun säästää muutaman minuutin. Olen tuolla täällä ihan salin, salin, salin takana. Pelasin jalkapalloa pitkään nuorempana ja olin aina aina, aina Liberon paikalla siellä, siellä seison aina siellä liukkujen takana ja koitin sieltä johtaa peliä. Eli heippa kaikille. No niin. Äh, muutama mä kysymyksenä ihan noin kohteliaana kohteliasti. Voin todeta, että tämän viikonlopun jälkeen, e, eli ne, jotka ette päässeet matkalle Floridaan, tai minne olittekaan menossa, yhä useammat ihmiset ovat sen kautta ymmärtäneet, myöskin päättäjät, ettei, et, ettei tässä ole kysymys mistään valheesta, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta. Ei se ole mikään kiinalaisten juoni amerikkalaisen liike-elämän horjuttamiseksi, vaan tässä on ihmiskunnan suurimmasta ongelmasta tällä vuosisadalla kyse ei enemmästä eikä vähemmästä. Tieteellinen kirjallisuus ja näyttö osoittaa se, kuinka 88 äh, aloin, aloin kiinnostua näistä asioista. Silloin Saksan li, liittopäivät äh, julkaisi tästä asiakirjan ilmastonmuutoksesta. Ja tuolloin jo tuossa asiakirjassa löytyi, löytyi ää, äh, ää, kommentteja, että jos veden, meren lämpötila nousee 27-28 asteen, silloin koko ilmaston dynamiikka muuttuu. Eli näin juuri kävi esimerkiksi Irman tapauksessa. Tässä vaan aikaa hukattu peukaloiden pyörittämiseen. Ilmastonmuutos on volyymiongelma. Ei tässä ole kysymys siitä, että 2015 50 millä, millä, millä tasolla olemme. 2050 tilanteesta on kysymys, lennäkö pysty suoraan ylös ja alas vai suoraan. Jos volyymia halutaan vähentää, ei, ei voi tietysti heti tätä lentorataa aluksi helpottaa pelkästään tai siinä hellittää. Eli tässä on katsottava kauemmas. Meidän pitää yrittää katsoa kauemmas hiilibudjetti luoda ensinnäkin. Mutta esimerkiksi perhe, se on perheen talon kukkaro, että jos alkuviikosta pitää tietää, mitä kuluttaa, että loppuviikostakin olisi muutama killinkin ruokaan. Eli minun mielestäni tässä on kaksi op, optimoijaa, op, e, jotka pit, pitää saada tähän muut, leikkiin mukaan. Talouden, taloudelliset olosuhteet optimoitava ensinnäkin. Tällaiset makroalueelliset ää, kumppanuussuhteet ovat siinä yhtenä avaina. Vaikkapa, otetaan vaikka Itämeri. E, ei e, ihan sama, missä missä tuulivoimala on, Suomen, Ruotsin tai Viron Kaikkiin, kaikki, koko sähkö, maan sähköverkkoon se sitten kuitenkin työntyy. Voi olla vaikkapa Puolan vesistä löytyy tällaisia voimaloita. Sitten saamme ehkä neljän, viiden tuhannen megawatin yhteistuotantoa tuulenvoimasta tämän yhden ö, sisämeren rannalta. Romaniassa on aivan mahdottoman otolliset tuuliolosuhteet esimerkiksi. Sieltä saataan, saadaan taustatukea. Ja toisekseen, ja, eikä nyt panna päätä pensalle. Tässähän ei ole kysymys siitä, että, että poliittisten päättäjien keskuudessa hankittaisiin tai pyrittäisiin konsensukseen me tarvitsemme haaste, haaste, haasteellisia, haasteellista yhteistyötä rakennuksen ja teknologian saralla myöskin. Ja muutokset yhteiskunnassa edellyttävät yhteiskunnallista konsensusta. Eli ei ole ihan haihattelua se, että päättäjät, valtiot yksinään pystyisivät mitään tekemään. Kumppanuus hallitusten välillä, kaupunkien välillä, kansalaisjärjestöjen kesken yritysten kesken. Kumppanuus on, on tässä avainsana. Me tarvitsemme kansainvälisessä kentässä paikan, jossa voimme keskustella paitsi teknologisista kysymyksistä, mutta myös sellaisista, vaan myös sellaisista, että kuka sitä käyttää ja miten me pääsemme tähän tavoitteeseen. Kiitokset. No niin, nyt jään odottamaan kysymyksiä kieli pitkällä. Thank you very much. I won't start by asking you about the wins here. Kiitoksia. En tiedä, mikä, mikä tämä tuulivoimalla eh, eh, tilanne tällä hetkellä. No niin, eh, varjo, nyt varjoesittelijät pääsevät ääneen. Gunnar Hoikman aloittaa. Very much and, um, thanks. Paljon kiitoksia ja kiitokset esittelijälle. Tämä on hyvin kunnianhimoinen paketti, jonka hän on tuottanut, sanoisinpa jopa erittäin kunnianhimoinen. Tämä on ehkäpä kritiikkiä, mutta jotakin muutakin. Ehkä tässä on komissiota liikaa omana itsenään. Tällä tarkoitan sitä, että toivon, että me pitäisimme komission ehdotusta lähtöpisteenä. Minulla on kokemuksia vuodelta 1988, jossa Tunnusella oli kokemuksia. Minä olin yksi niistä harvoista eräiden kollegoiden kanssa, jotka olivat mukana, kun Ruotsin parlamentti ensimmäisen kerran ehdotti hiilidioksidipäästöille päästökattoa. Tämä ei ollut kovinkaan suosittu ehdotus tuolloin, mutta me onnistuimme saamaan enemmistön aikaan ja tämä opetti minulle jotakin näitä asioita ei koskaan ratkota vain luomalla tavoite. Meidän täytyy luoda erilaisia mekanismeja, jotka tekevät mahdolliseksi saavuttaa tuo. Me onnistuimme säilyttämään ydinvoiman, mutta myöskin avaamaan tietä bioenergialle ja muille uudistuville energialähteille. Ja me onnistuimme hyvin paljon kasvamaan kysynnän, tarjonnan ja innovaation kautta. Tätä ei suunniteltu tai poliittisesti kehitelty. Eri askelkulkuja ei ennakoitu. Ja tässä on samoin mielestäni. Me kaikki tiedämme, että meidän täytyy Pariisin sopimuksen tavoitteet saavuttaa. Ja me kaikki tiedämme, että meidän täytyy saattaa energiaunioni päätökseen niin, että se kaikkia myönteisiä tuloksia voi tuottaa. Ja aivan aluksi meidän täytyy pitäytyä hallinnossa. Tämä kertomus ei käsittele uuden politiikan luomista. Tarkoituksena on varmistaa se, että meillä on energiaunioni, joka pystyy täyttämään tavoitteensa. Tämä on ensimmäinen asia. Ja sitten toinen asia, meidän täytyy valmistella ja voimme helpottaa uusien kilpailijoiden, uusien energialähteiden mukaan tuloa ja kaikkien niiden markkinoille tuloa, jotka uutta kestävää ympäristöystävällistä energiaa voisivat tarjota, mutta heidän täytyy pystyä meille tarjoamaan energiaa, joka säilyttää säilyttää Euroopan unionin talouden kilpailukyvyn. Meidän täytyy turvata molemmat, muutoin emme onnistu kummankaan kanssa. Kolmas seikka liittyy alueelliseen yhteistyöhön. Meidän täytyy olla varovaisia. Meidän täytyy avata alueellinen yhteistyö eri jäsenmaille ja lopultakin meidän täytyy seurata niitä rakennemuutoksia, meillä on näihin liittyviä markkina, energiatehokkuus ja muita mietintöjä tulossa. Me emme ole täällä luomassa mitään uusia ratkaisuja. Meidän täytyy taata se, että me energiaunionin tavoitteet saavutamme ja itse omat poliittiset lupauksemme. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten äh, edustaja Delay. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kanssa esittelijöitä kiittää keskustelusta tähän asti ja Toivon vain, että jokaisen poliittisen ryhmän tavoitteet otetaan huomioon niin, että pääsisimme laajaan yksimielisyyteen täällä parlamentin sisällä. Energian hallinnon täytyy säilyä välineenä, joka takaa hyvän koordinaation eri ympäristö- ja energiapolitiikoissa ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Tämä teksti osoittaa, mitä meidän pitäisi tehdä. Kaikkien jäsenmaiden täytyy osallistua, mutta me emme saisi luoda liian kuvailevaa tekstiä. Tämä on yleinen puitteisto, ehm, eikä tarkoituksena ole yksittäisiä toimia yksilöidä jäsenmaat itse tuntevat omat kansalliset puitteensa ja tilanteensa parhaalla tavalla ja pystyvät muokkaamaan energiamiksiä sen mukaiseksi. Kuitenkin niiden sitoumukset saattavat rajoittaa niitä. Meidän täytyy antaa komissiolle mahdolliseksi jokaisen jäsenmaan edistyminen helposti tarkistaa. Meidän täytyy itse asiassa varmistaa se, että kollektiivisesti eurooppalaiset tavoitteet saavuttuvat. Yksi mahdollisuus esimerkiksi uudistuvien alalla olisi mittapuun käyttö, viitteellisen tavoitteen käyttö, jonka jokainen jäsenmaa voisi valita. Tämä vaikuttaa paljon läheisemmältä ja realistisemmalta kuin jonkinlainen lineaarinen kehityskulku suunnitelma, kun me kaikki tiedämme kuitenkin, että ei kehityskulu koskaan ole lineaarista. Minä nyt tässä palaa Gunnar Högmarkin sanoihin, jaan täysin hänen kantansa. Uskon, että jos me olemme läheisiä, jos annamme kaikille mahdolliseksi kansallisen tilanteen mukaan edistyä vähentämällä tarpeenta hallinnollista taakkaa ja rohkaisemalla sen sijaan, että meillä olisi liian sitovia, liian kaukaisia, liian vaikeita tavoitteita tulevaisuudessa, me kaikki yhdessä pääsemme oikeille teille. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten edustaja Rasmus. Thank you, Chair. Uh, firstly, Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitän, kiitän esittelijöitä heidän mietinnöistään. Mukava jälleen tehdä yhte, yhteistyötä Itren ja e- Enmin kanssa. kanssa olen tehnyt hyvää tehdä. Ja e uskaukseni SNDn muutosehdotukset vievät tätä hanketta eteenpäin myönteisessä hengessä. Minä yhdyn siihen, että on tarpeen luoda kunnianhimoinen mietintö, että saadaan 21 tavoitteet sitten todellakin toteutumaan. Ja todellakin parantamaan sitten eurooppalaisten kansalaisten asuinympäristöä. Tämä edellyttää kolmea tavoitetta, että saadaan ilmasto- ja energiatavoitteet ja velvoitteet kytketään tiivisti yhteen. Meidän pitää sitoutua energiantuotannon siirtymäkauden tavoitteiden toteuttamiseen. Muussa tapauksessa emme koskaan pääse 2030-2050 tavoitteisiin. Ajatellaan vaikkapa uudeltuvia energialähteitä. Kunnianhimoa tässä perään kuulutetaan jos ajatellaan energiaköyhyyttä ja sen roolia kansalaisten arjessa, tässä, tässä, tällä paketilla saadaan helpotettua kansalaisten energiaköyhyyttä omissa maissaan valtakunnallisin toimin ja sitä kautta saada sitten tällainen oikeudenmukainen siirtymäkauden rahasto. Tässähän ei tietenkään ole tarkoitus muuttaa energiakulutu Äh, äh, äh, edellyttää siis energian kulutuksen ja kulutustottumusten muuttamista, joka edellyttää sitten myöskin alan koulutuksen ja työpaikkojen mukautumista niin ikään uusiin haasteisiin. Meidän pitää värvätä ihmiset samaan kelkkaan kanssamme. Tämä lähestymistapa on erittäin, erittäin myönteinen. Eh, eh, myöskin Alden ja Deden muutos, muutosesitykset ovat olleet tervetulleita, niin että saamme sitten todellakin kaikki muutkin ryhmät tähän kunnianhimoisuuden eh, ta- ajatuksen taakse. Mr. Zorino. Mr. Herra Zorino. Mikrofoni. I, think you needed the, the... Niin, siis mikrofoni on epäkun. Missões este regulamento puheenjohtajat mainitsivat sen, että tämä asetus on aivan keskeisen tärkeä, koska se voi tuoda energia- ja ilmastopolitiikat yhteen ja yksinkertaistaa suunnittelua ja saada aikaiseksi kansalliset velvoitteet jotka on ilmaistu monissa eri suunnitelmissa jo aikaisemmin. Ja tämän prosessin lopussa meillä on sitten käsissämme EU, joka toimii joustavammin, sujuvammin. Meillä on parempi energiapolitiikka ja olemme linjassa Pariisin sopimusten tavoitteiden kanssa perustyö, jonka esittelijät ovat tehneet, on erinomaista. He ovat tehneet aivan timanttityötä. Olemme päässeet eteenpäin lukuisissa varjoesittelijöiden kokouksissa. Tämä osoittaa, kuinka meidän on mahdollista saada aikaiseksi napakka sopimus näiden kahden valiokuntien välillä. Tällainen sopimus ja yhteistyö saa aikaan sen, että meillä on takanamme enemmistö täysistunnossa. Tämän keskeisen tärkeää, että pidämme tämän mielessä. Sen lisäksi, että energia- ja ilmastoasiat ovat linjassa keskenään. Kyseessähän on myös kestävyyden käsite. Me haluamme taata joustavan energiasiirtymän ja haluamme päästä eroon energia epätasa-arvosta ja köyhyydestä ja pyritämme luoda investointeja, työpaikkoja ja niin edespäin. Ja tästä syystä meidän täytyy käyttää tätä mietintöä lähtökohtana. Tämä on hyvin kattava projekti, jota nämä kaksi valikuntaa hallinnoivat. Ja meidän täytyy saada nyt mobilisoitua riittävä tuki, jotta saamme vahvan parlamentin kannan ilmastua täysistunnossa. On äärimmäisen tärkeää, että neuvottelun lopussa meillä on johdonmukainen mietintö, johdonmukainen Pariisin sopimuksen kanssa ja sellainen mietintö, johon EU on, täy, EU on täysin sitoutunut. Ja sen takia tarvitsemme mietinnön, joka on suuri menestys. Ja Griffinin ja oman, omasta puolestani, koko ryhmämme, poliittisen ryhmämme puolesta olemme valmiita joustamaan, jotta saisimme aikaiseksi tämän yhteisen tavoitteen. Hienoa, äh, kolme. Sitten edustaja Tasenovski. Děkuji za slovo. speak in my mother language. Paljon kiitoksia. Minä puhun tsekkiä. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijöitä erittäin paljon hienosta työstä, jota he ovat tehneet jo esityn aloitteen parissa. Luonnollisesti nämä ehdotukset eivät ole yksinkertaisia, niistä pitää keskustella vielä enemmän. Haluaisin korostaa sitä, mitä Claude jo sanoi. On tärkeää, että talouden parametrit otetaan mukaan mietintöön, sillä me emme voi esitellä vain ajatuksia pystymättä taloudellisesti perustelemaan näitä. Meillä täytyy olla myöskin käsitys siitä, minkälaisia seuraamuksia näillä voisi olla yksittäisten jäsenmaiden taloudelle. Todellakin haluaisin yhtyä Gunnar Högmarkin sanoihin, kun hän totesi, että todellakin on erittäin tärkeää yksittäisten jäsenmaiden kohdalla innostua tästä mietinnöstä. Tämän ei pitäisi olla vain jotakin hallinnollista taakkaa sitä, että saadaan rasti ruutuun tai täytetään joitakin taulukkoja. Jäsenmaiden pitäisi olla motivoituneita näkemään tämä tulevaisuuttaan tukevana toimena. Ja haluaisin myöskin yhtyä siihen, mitä kollega juuri äsken sanoi. On tärkeää, että jäsenmaat pystyvät äh, tekemään joustavia päätöksiä ja että niillä on jonkin verran harkintavaraa sillä, olosuhteet eri jäsenmaissa ovat erilaiset. Joissakin saattaa olla erittäin hienot tuuliolosuhteet ja sitten sisämaan jäsenmaissa aivan erilaiset olosuhteet. On tärkeää puhua myöskin alueellisesta yhteistyöstä, mutta tällaista yhteistyötähän tapahtuu nyt jo ilman mitään lisätoimia sillä nämä kysymykset ovat aivan valtavia, kuten on myöskin energian kauppa ja välitys jäsenmaiden välillä. Meidän pitäisi varmistaa myöskin se, ettei mitään sellaisia hallinnollisia tarkistusjärjestelmiä luoda, jotka vain luovat lisää hallinnollista taakkaa, eivätkä tee mitään muuta. Ajavana voimana pitäisi olla tutkimus, ihmisten motivaatio, sillä on tärkeää, että ihmiset tietävät, että on järkevää käyttää edullisempaa energiaa sen sijaan, että viranomainen kertoisi, että 1,5 prosenttia jotakin, mitä voidaan saavuttaa, mutta eihän ihmisille voida sanella, että 1,5 prosenttia täytyy saavuttaa. Eihän näin mikään toimi teknologian maailmassa. Ehkä tämä on 4,5 prosenttia muutaman vuoden päästä. Ja sitten seuraavana vuonna tilanne on taas erilainen. Toivon, että todellakin pystymme järkemään ratkaisuun päätymään. Kiitoksia. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia. Äh, seuraava position. Kiitoksia äh, äh, kovasti Liena siitä, että johdit tätä alkupuolen puhetta siis äänessä nyt meillä oli 1500 muutosehdotusta kaiken kaikkiaan. 50 kompromissin muutosehdotusta, ellei enemmän ole, ole luvassa esittelijöitä. Sitten seuraavat varjoesittelijät. Valitettavasti eräät ovat vielä kiinni täysistunnossa ja pääsevät sitten ääneen vasta myöhemmin, niinpä Tämä puhujajärjestys on nyt hiukan poikkeuksellinen. Seuraavat varjoesittelijät, otat täällä läsnä. FDDD, Koriparo Tamburano esimerkiksi olisi paikalla. Hän voi, saa nyt puheenvuoron. Ole hyvä. Per avermi concesso la parola. Governance No niin, kiitoksia paljon puheenvuorosta. Energiaunionin hallinta, tämä suuri projekti ja hieno tavoite, joka meillä on 28 maana nyt. Eli energia on pohjana kaikelle sille, mikä, tai sen pohjana on ilmastonmuutos luultavasti. Meillä on mielessämme ensin Teksasin hurrikaanin ja Karibian hurrikaanit ja Floridan tuho, mutta eipä unohdeta myöskään vähemmän tunnettu tunnettuja tapauksia Sierra Leonea ja Bangladesia. Ja myöskin Italiassa on ollut tulvia Toskaanassa ja myrskyjä. Ja minä olen ollut kollega, tai minä tiedän, että kollega esimerkiksi oli kotona valmistautumassa synnyttämään vauvaa ja talo joutui tulvan valtaan, niin kuin vauva oli syntynyt. Me olemme todenneet, että Euroopan unioni on ykkös paikalla Euroopan äh, energiatehokkuudessa, siihen pyrimme, mutta sen hallinnan täytyy noudata Pariisin sopimuksen tavoitteita. Emme halua palata äh, tällä, tässä prosessissa taaksepäin. Ja myöskin maailmanlaajuinen edustajamme on näin todennut, että tällä tiellä halutaan pysyä. Tämä asetusehdotus on sen perisynnin tahraama, joka oikeastaan vihreä energiapaketti on aina kärsinyt, eli kunnianhimon puutteesta. Esittelijät ovat esittäneet 40 prosenttisen uusiutuvien energialähdetavoitteen ja tai 45 prosenttisen energia, uusiutuvan energialähdetavoitteen ja 40 prosenttia energiatehokkuustavoitteena ja sanotaan, että tämä on liian kunnianhimoista, mutta me olemme aina olleet siinä tilanteessa, että seuraamme uusia talous, markkinatalouden johtotähtiä ja yhä useammin käy niin, että alueet diversifioituvat ja yritykset eivät voi enää tehdä työtänsä, koska varsinaiset mm, alueet tuhoutuvat. Meillä ei ole enää ruokaa annettavaksi syötäväksi lapsillemme tällä planeetalla, koska eivät markkinat ole vaaranalaisena tai talous, vaan kokonaisuudessaan ihmisrotu ilmastonmuutoksen myötä. Eli meidän täytyy toimia tänä päivänä niin, että tuemme esittelijöiden kunnianhimoisia tavoitteita ja pyritään myöskin uuteen sosiaaliseen pakettiin. Kansan, kansalaiset täytyy saada mukaan tähän uusiutuvien energialähteiden pakettiin ja tarvitaan myöskin sosiaalista energiaa kun puhutaan energiasta, joka perustuu pelkästään markkinoihin, niin täytyy muistaa, että markkinat eivät aina pysty säätelemään yksinään politiikkaa, vaan kyseessä on koko planeetan kohtalo. Mm, Kiitoksia näistä kommenteista, hyvä kollega. Se on ENF-varjoesittelijä Mireille, eh, Mireille Dornano. Kiitoksia puheenjohtaja. On hienoa, että toivomme, että toisaalta voisimme ympäristöllistä jalanjälkeämme pienentää ja toisaalta varmistaa energiaturvamme. Kuitenkin energiaunioni, joka sanelee sitovia tavoitteita kaikille jäsenmaille, ei ole perusteltu eikä Euroopan unionin toimivallan mukainen. Haluaisin muistuttaa siitä, että SEUT-sopimuksen mukaan jäsenmaat päättävät energiasekoituksestaan itse. Euroopan unioni ei siis voi sanella niille energiasiirtymää pakolla. Tämänkaltainen siirtymä sitä paitsi saattaisi tuottaa taloudellisia ja yhteiskunnallisia haitallisia vaikutuksia monille eurooppalaisille alueille, niille, jotka fossiilista polttoaineista ovat yhä hyvin riippuvaisia. Näitä alueita varten komissiolla ei kuitenkaan ole mitään siirtymäsuunnitelmaa, joka olisi uskottava. Komissio ei kuitenkaan myöskään pitkällä aikavälillä ole pystynyt pitkän aikavälin riippumattomuutta äh, takaamaan. Tässä yhteydessä Nabucco-kaasuputki oli äh, suunnitteilla jotta se vähentäisi Venäjän energiassa riippuvaisuuttamme, mutta tämä oli epäonnistunut hanke. Kuinka Euroopan unioni pystyisi energiaunionin toteuttamaan, kun suunnitelma on näin huono ja epämääräinen vaikutusten osalta? Ja kuinka se voi sanella jäsenmaille asioita perussopimuksesta huolimatta. Kiitoksia. Kiitoksia, Reverend äh, Gerbrandi Korentansa Pedicini. Saapunevat paikalle tuonnempana, istuvat tuolla täysistunnossa vielä. Ja nyt sitten seuraavat äh, puhujat. Edustaja Krostette, hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Paljon kiitoksia puheenjohtaja paljon onkin jo sanottu. Haluaisin muistuttaa siitä, että hallintoon liittyvä teksti on keskeinen. Tämä on se teksti, joka tulee yhdistämään todellakin energia-alan eri tekstit, joita me tällä hetkellä työstämme. Meillä täytyy olla ainakin yleinen puitteissa tulevaisuudessakin, sillä meidän täytyy sallia jonkinlainen joustavuus jäsenmaille. Monien vuosien kokemus täällä parlamentissa on osoittanut minulle selkeästi, että liian vaativat direktiivit, jotka vaativat jäsenmaalta liikaa, eivät saa lopulta mitään aikaan. Kuitenkin Pariisin ilmastosopimus on tehty ja meidän täytyy ehdottomasti sen sitoumuksia kunnioittaa. On kuitenkin aivan ensiarvoisen tärkeää, että jokainen jäsenmaa voi nauttia joustosta ja itse päättää, mitkä ovat ne suunnat, joihin se lähtee Pariisin sopimuksen toteuttaakseen. Jäsenmaat siis näitä suunnitelmia tulevat esittelemään teknologian osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että ne voivat valita teollisuuden alan, jota tulevat suosimaan kaikkien erityiskysymysten valossa kussakin jäsenmaassa, sillä energiaongelmathan eivät ole samoja eri jäsenmaissa. Ja tässäkin yhteydessä vapautta olisi energiasekoitus valita itse. Mielestäni vaikuttaa olevan mielenkiintoista se, että kansallisissa suunnitelmissa analysoidaan myöskin vaikutuksia, joita kansallisilla päätöksillä on tai tulee olemaan esimerkiksi hiilen suhteen. Tämä tulee olemaan ratkaisevaa, jos me haluamme vähähiilisiä investointeja tukea ja tehdä tilanne selvemmäksi investoijille – Kyllä, meillä on Pariisin sopimus, mutta tämä jousto jäsenmaille vaatien tietenkin jäsenmailta, että nämä toimivat vastuullisesti, ovat jotakin, mitä voimme analysoida. Kiitoksia. Kiitokset teille, edustaja sitten Pilar Kasivero. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin yritän puhua lyhyesti, koska täällä on jo sanottu paljon. Tässä on nyt niin, että on sellaisia aspekteja, kuten esimerkiksi joustavuus, jotka tulee usein esille, koska meitä on paljon, jotka ymmärtävät, että tuo käsite täytyy sisällyttää yleiseen puitteistoon. Esimerkiksi koskien neljä artiklaa ja lähtien siitä, että tarkoitus on vähentää kasvihuonekaasuvaikutusta niin on myöskin välttämätöntä, että jokainen jäsenvaltio voi osallistua talkoisiin riittävän joustavasti, jotta ne voisivat keskittyä siihen, mihin kyseisessä maassa on parhaat mahdollisuudet. Eli ei pitäisi määrittää kansallisia uusiutuvien energialähteiden kehityskulkuja tai tiettyjä energiamuotomääritelmiä tai maksimi- tai minimimääriä. Energia on sellainen realiteetti, että 12 28 maasta ei pääse edes 10 prosenttiseen yhdistettä energialähteiden tai energiaverkkojen yhdistettävyyteen. Eli kyseessä on oikeastaan toiveajattelu koskien näitä yhteyksiä. Ja mitä tulee eurooppalaiseen kehyksiin tai itse asiassa näihin energiaunionin edun mukaisiin projekteihin, niin kyseessä on ongelma, joka liittyy nimenomaan yhteyksien puutteeseen. Ja haluaisin kuulla, mikä komission arviointi on kansallisten suunnitelmien suhteen ja miten se pyrkii arvioimaan energia- uusi, uusiutuvien energialähteiden osuutta ja energiapalettia ottaen huomioon nimenomaan nämä erot mm, yhteyksien tasossa eri maiden välillä. Javol, Kiitoksia. Sitten herra Javol. Kiitos mm, puheenjohtaja. On yhtyä ei monen mm, kommenttiin, jotka kollegat ovat jo ottaneet esille. Tässä vaiheessa pari huomenta kuitenkin. Aivan aluksi halusin muistuttaa teitä eh, eh, eh, Envi-valiokunnan avainainäänestyksen tuloksesta. Envi sopi, että asettui tukemaan energiatehokkuus direktiiviin hyvin jämäkkää mieli, mielipidettä, lausuntoa että saataisiin 2034 mennessä 40 prosentin sitova tavoite. Mutta kaikki nämä, nämä haaveet voivat muuttua todeksi vain, jos meillä on hallinto tiukassa ohjauksessa ja hyvin päämäärähakuisesti. Meillä on tämä energian tehokkuuspaketti ja se edellyttää todellakin sitten, että suitset pidetään kireinä. <clears throat> niin kuin Envi-valiokunnassakin äänestimme tästä energiatehokkuuden kiristämisestä tai tehostamisesta direktiivi teitse. Yleisesti ottaenkin minua noin toisekseen haluaisin, että, että meillä olisi tälla, tällainen ma, matalatuloisten kotitalouksien edullinen energialähde tai tällainen puuli verkosto tarjolla järjestelmä, joka todellakin sitten olisi suunnattu tukemaan haavoittuvimpia kotitalouksia pitkin Euroopan mannerta ja pääsisivät sitä kautta energiaköyhyydestä nousemaan. Siksi artikla 9 ja 1929 artiklat ovat ovat tätä tarkoitusta varten suunnattuja. 100 miljoonaa lähes eurooppalaista elää tällaisessa energiaköyhyydessä. köyhyydessä tässä ei ole pelkästään nyt kysymys perinteisestä energiantuotannosta, vaan sitten myöskin uusiutuvien energian lähteiden tuotannosta. Kiitoksia tästä kommenteista. Ja sitten herra Kormimekin. Puheenjohtaja, kun arvoisia vihreiden edustajia kuuntelen ilmastonmuutoksen vastustamisessa, huomaamme kuinka he haluavat väärentää tuloksia ja muita epätotuuksia esitellä. Vaikuttaa, että tämä on enemmänkin psykiatrinen ongelma kuin vakava keskustelun aihe, mutta eihän näin ole. Euroopan unionia johtavat ihmiset, joilla on selvää poliittista kunnianhimoa. Monia vuosia sitten he tämän määrittelevät jo. Tavoite on nollatason kasvu ja kaikki toiminta tähtää siihen, että kasvu olisi nollassa, talouden kasvu nollassa. Kaikki nämä vääristellyt tulokset ovat vain yksinkertaisesti tämän perusteluksi. Kiitoksia. If I may ask... Mutta kiitokset näistä huomioista. Who is, uh... Edustaja Konechna, joka on mm, Guen äh, varjoesittelijä. Äh, olkaa hyvä. Varjoesittelijän roolissa tällä kertaa. Kiitoksia. Oh. Pahoittelen. Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen, tulin paikalle myöhässä. Meillä oli erittäin tärkeä keskustelu täysistuntoaulassa. Se hyvin läheisesti liittyy tähän keskusteluun valiokunnassamme, joten pahoittelen vielä kerran sitä, että tulen myöhässä paikalle yhteisessä kokouksessamme. Kesäkuussa me toivoimme, että energiaunionista keskusteltaisiin laajalti ja tänään toivon, että ennen marraskuun äänestyksiä meillä tulee olemaan laajaa keskustelua asiasta. Paketti ja sen otsake viittavat siihen, että tämä on kaikille. Meidän pitäisi mielestäni viikata, viitata kuitenkin myöskin kustannustehokkuuteen. On toimia, jotka tuottavat päinvastaista tulosta kuin toivottuna ovat kalliita ja siksi ne ovat mielestäni vääriä. Jos yksittäisten politiikan alojen kanssa nämä toimet risteävät, niitä menetään vastuullisena. Ja me viittaamme ilmastokauppa ETS-järjestelmään. Kuka on vastuussa tästä? Olen erittäin tyytyväinen, että kollegat Piiper ja Virkunen ovat esittäneet tarkistuksia. He käsittelevät myöskin tätä päällekkäisyyskysymystä. Meidän pitäisi selvästi määritellä vastuukysymykset ETS-järjestelmässä ja Euroopan unionin Euroopan komission tulisi myöskin kantaa oma vastuunsa. Meidän pitäisi keskustella siitä, kuinka ratkoa politiikkaa on vain muutamia hyvin kunnianhimoisia näin tarkistuksia näiden 1500 tarkistuksen joukossa. Ja meidän pitäisi myöskin tästä tärkeästä keskustelusta kertoa neuvostolle, sillä he ovat oman työnsä alussa. Me pyrimme pääsemään sopimukseen. Meidän ryhmämme ei ollut hirvittävän innoissaan lukiessaan edustaja Piiperin mietintöä. Ne, jotka äänestivät sen puolesta, joutuvat toteamaan, että energiatehokkuustoimet eh, sellaisena kuin tekstissä ovat, eh, vähentävät hintoja ETS-järjestelmässä ja ne tulevat eh, nakertamaan Euroopan unionin ETS-päästökauppajärjestelmän tehokkuutta. Systemaattista ylikäyttöä esiintyy ja tämä menee hiilidioksidipäästöjen leikkaukseen yli vähennyksiä tulisi tehdä vielä lisää. Vähän hiilistäminen ei ole tehokasta ja kaikki eurooppalaiset joutuvat kärsimään tästä. Meidän pitäisi harmonisoida politiikkaa eri jäsenmaiden välillä ja meidän pitäisi myöskin pyrkiä harmonisoimaan yksittäisiä toimia yhden päämäärän, nimittäin hiilettömyyteen siirtymiseen vuoksi. Meidän pitää myöskin harmonisoida tavoitteita ja meidän pitäisi äh, kunnioittaa tavoitteita, joista on sovittu. Kiitoksia. Sitten Peter Liese. Sitten Peter Liise seuraavaksi. Niin, kiitos puheenjohtaja kovasti. <clears throat> Minäkin mm, joudun pyytelemään an- anteeksi myöhäistä, myöhäistä äh, sisääntulolle, koska me, me oli tuolla junaliikennekeskustelu meneillään. <clears throat> Se, mitä äh, tuolla, tuolla tai salissa tapahtuu. Ja sitten myöskin toisaalta äh, Pariisin äh, ilmaston sopimuksen äh, edes auttaminen. En saanut tältä tietenkään ikävää julkisuutta. En kaikkea ilmastollista, ilmastollisia häiriöitä voi tietenkään ilma, ilmastonmuutoksenkaan syyksi lukea, mutta jos ajatellaan tuolla Karibialla ja muualla tapahtunutta kehitystä, niin ei voi väittää, etteikö sillä ilmastonmuutoksen kanssa todellakin myöskin tekemistäkin olisi. Todellakin, jos ajatellaan tätä <clears throat> hiilen, hiilen vähentämistä, dekarbonisaatiota, siinä on tietysti muitakin tekijöitä mukana, mutta me, minun äh, ryhmäni katsoo, että koko teknologia pysyy ne, neutraalina ja avoimena. Äh, me haluamme tietenkin täsmennyksiä komission ehdotukseen. Jos ajatellaan 2050 eh, hiilen vähähiiliseen teknologiaan panostaa ja uskoa, mutta <clears throat> tässä on tietenkin pitkin matkaa ja keskustelu eh, esimerkiksi näistä 80-95 prosentin jäsenmaiden eh, jäsenmaara kokonaismäärästä, jotka tähän voisivat taakse tulla. Tammikuussa jo puhumme 50 prosentin energiatehokkuuden mm, puolesta. Me olemme äänestimme tämän, tätä, tätä vastaan. Tähän, tämä ei ole saavutettavissa. Silloin pitää sitten keskittyä muihin kompromisseihin, koska uusiutuvat energialähteet eivät välttämättä koskaan yllä tähän, jos ajatellaan kansallisesti sitovia päätöksiä tai tavoitteita. Ne eivät tule toimenaan jokaisen maan omaan harkintavartaan pitää saada tämän. Mutta tietenkin me ovat nämä viitearvot erittäin olennaiset jokaiselle maalle ja niitä, niitä pitää sitten noudattaa. Sitten kiitoksia tästä kommenteista, näistä kommenteista. Nyt pyytäisi, pyytäisimme Euroopan komission edustajaa, edustaja Richardsia, energiapääosaston pääjohtaja. Olkaa hyvä. Thank you for giving us this opportunity. Paljon kiitoksia, että saamme olla kuulemassa täällä teidän esityksenne. Hyvin mielenkiintoista oli kuulla. Ihailemme tätä lisäkunnianhimoa, jota parlamentti on halunnut tuoda tähän ehdotukseen ja tunnustamme, että tämä on todella positiivinen asia. Toisaalta me katsomme, että tavoitteet, jotka noudattavat tai liittyvät tiettyihin aloihin, pitäisi pitää siellä alakohtaisessa lainsäädännössä. Ja kokonaisjohdonmukaisuus tuossa paketissa on todellakin se tärkeä asia. Ja muistutan teitä viimeisimmästä kokouksesta, joka järjestettiin yhdessä näiden valiokuntien kanssa. Sekä te että Rova Valli muistutti, kuinka tärkeää on katsoa kokonaispakettia, kaikkia näitä lainsäädäntötoimia yhdessä. Toinen asia, jonka halusin mainita, on se, että koko tämä paketti on kokonaisuudessaan yhdenmukainen energiasiirtymän kanssa, ilmastonmuutosasioiden kanssa, mutta se antaa mahdollisuuden myös lisätä talouskasvua ja työpaikkoja, joten kyseessä ei ole mikään uusi kasvun politiikka, josta haluan erityisesti muistuttaa, jota haluan korostaa. Ja toinen asia tai kolmas asia, jonka haluan yleisellä tasolla mainita, on se, että toivoimme, että halusimme, äh, toivoimme etenevämme tämän suhteen nopeasti, jotta voisimme antaa merkin muulle maailmalle siitä, että olemme vakavissamme Pariisin tavoitteiden ja sitoumustemme suhteen ja haluamme edetä mahdollisimman nopeasti. Toisaalta noudatamme tietenkin ja kunnioitamme myös niitä kommentteja, mitä teillä kaikilla on ja haluaisin pohdiskella paria aivan spesifiä aspektia tässä asiassa. Kyseessä on alue, jolla hallinta, lainsäädäntö noudattelee energiaunionin sopimuksen yleisiä tavoitteita, erityisesti 2030 energia- ja ilmastotavoitteita, ja haluta, haluamme päästä muiden esittelijöiden kanssa nopeaan yhteisymmärrykseen. Olemme puhu, olemme, olen puhunut jo tässä koko paketin johdonmukaisuuden ja yhdenmukaisuuden tarpeesta, ja tunnustamme jälleen kerran, että kansallisten äh, lineaaristen äh, suuntaviivojen merkitys on tärkeä teidän äh, teidän linjauksenne ovat tärkeitä ja teidän täytyy niistä päästä. Ja sitten määräaika kansallisten suunnitelmien luonnoksille on tärkeä asia ja on saatava myöskin varhaiset signaalit, merkit investoinneista markkinoille ja investoijille, jotta saataisiin aikaiseksi tehokas dialogi ja Pariisin sopimusten noudattaminen. Eli parlamentti on jälleen kerran tärkeässä roolissa koko tämän ehdotuksen kunnianhimon ylläpitämisessä. Arvostamme kovasti alueyhteistyön antamaa tukea. Uskomme, että se on erityisen tärkeä asia. Ainoa tarkennus, jonka haluaisin tehdä sen suhteen, on se, että meidän pitäisi varoa tekemästä liian tarkkoja rajoituksia tiettyjen Äh, alueiden kohdalla tai määritellä niitä liian tarkasti. Tiedämme, että energiasektori on muuttunut dramaattisesti aivan 10-15 viime vuoden aikana. Eli se, mikä on sähköalue on yksi asia, sitten taas kaasun alue on toisenlainen alue, eli meidän täytyy pyrkiä varmistamaan paras mahdollinen ratkaisu kaikille alueille, eli ei pidä rajoittaa liian tarkasti tai tiukasti tiettyjä alueita alueina, mutta alueellinen yhteistyö on aivan äärimmäisen tärkeä asia. Jäsenvaltioiden välinen yhteenliitettävyys on tärkeä asia myös, jotta saamme yhteiset energiamarkkinat aikaiseksi ja myöskin ne yhteydet muualle maailmaan. Olette ottaneet esille hyvin mielenkiintoisia lupaavia tarkistuksia ja lupaamme keskustella niistä edelleen ja pidämme mielessä myöskin tietenkin keskustelut, mitä neuvostelussa käydään, neuvostossa käydään. Ja jotkut teistä mainitsivat myöskin erään seikan, jota pidämme tärkeänä myöskin me, eli energiaköyhyys. Tähän erityisongelmaan on tulevaisuudessa puututtava ja haluamme sen varmistaa. Jos olitte muutaman minuutin, haluaisin vielä käyttää äh, DG Kliman eli ilmastopääosaston kollegani äh, puheenvuoro muistiinpanojen esittelemiseen. Hänellä on paljon muistiinpanoja kyllä, mutta kaikki aiheet eivät ole niin yksityiskohtaisesti käsitelty. Ja haluaisin ottaa esille tässä muutaman äh, aspektin, jotka liittyvät EUn pitkän aikavälin 2050 vuoden tavoitteisiin ja strategiaan, joihin puututte myöskin tarkistuksissanne joissakin. Me pidämme tätä kunnianhimoa tärkeänä, mutta katsomme, että ehkä hallinnan, hallintasetuksen suhteen ajankohta on hieman ennenaikainen ottaa niitä mukaan tähän. Ja päästökauppajärjestelmän ja energiatehokkuuden toimenpiteiden koordinointi on otettu esille. Me haluamme pitää ne johdonmukaisina, mutta markkinatutkimukset pannaan täytäntöön 2019 ja sillä siinä voidaan katsoa, minkälaisia vaikutuksia sillä on talouden kehitykseen ja politiikan kehitykseen. Ja sitten määräaikojen suhteen täytyy varmistaa, että jäsenvaltiot välttämät, välttävät ylimääräisen hallinnollisen taakan, joka liittyy tähän energiaosuuteen paketissa. Me olemme esittäneet joitakin määräaikoja hieman tiukemmiksi hallinta asetuksessa kuin tässä toisessa Tämän tarkoituksena oli varmistaa, että jäsenvaltiot voisivat reagoida yhdessä tässä kontekstissa. Ja kollegani on lisännyt muutaman kommentin myöskin kokousstrategiasta ilmastonmuutoskomiteassa ja myöskin uusiutuvien energialähteiden ja maankäytön välisistä yhteyksistä ehkä on parempi kuitenkin, että nämä kommentit toimitetaan teille kirjallisesti siinä vaiheessa, kun keskustellaan yksittäisistä tarkistuksista. Max? Kiitoksia kovasti näistä kommenteistanne. Nyt sitten taas pallo e- esittelijöille tässä tapauksessa. Claude Turmes, koska Rivasi ei päässyt paikalle valitettavasti. Claude, ole hyvä. Kiitos. Yritän vastata joihinkin, en ehkä kaikkiin kysymyksiin, kunhan Högmark on oikeassa, kun hän toteaa, että markkinat ovat tässä avainasemassa, niiden rooli on tärkeä. Maailmassa, jossa meillä on uusin tuo energia, energialähteitä satoja tuhansia, ei ole yhtään sellaista valtion virkamiestä, virkamiestä joka sitä pystyisi hallitsemaan. E, mutta kun, kun totesit, että, että että Ruotsin äh, suosit, äh, onnistunut uusiutuvien energiahanke perustui sertifiointiin. Eli siinä sitten päättäjät loivat pohjan näille markkinoille. Jossakin vaiheessa teidän tietysti piti löytää tämä tavoite. Ja, ja päästömarkkinathan ovat ihan täysin äh, keinon tekoinen markkina. Energiatehokkuusmarkkinat, ne, nekin ovat aika lailla keinotekoisia. Mutta, mutta kuten sanottu, Äh, politiikka tämä, nämä markkinat määrittää. Mut, mutta se pitäisi tunnustaa, siksi tavoitteet ovat tärkeitä. Ja toinen seikka, ei kannata aliarvoida infrastruktuuria ollenkaan. Äh, tavoitteet voivat olla hyvinkin korkea, niin että taistelee tämän puolesta. Sähköt voivat olla vaikka kuinka hienoja, ja kuinka ympäristöstä, miten se toimii, jos ei ole latauspistettä. Yhtään merenrannan tuulivoimalaa tietenkään ei ole, jos ei ole sieltä piuhoja jonnekin. Saksa, Alkomaat, monet, monet muut maat sitten ottavat pyytävät tällaisia avainkäteen tarjouksia. Siellä on jo luotu edellytykset tällä koko hankkeelle. Suunnitelmaa, suunnitelma, niin kuin joskus kommunistimaissa, ei ole olemassa, vaan me tarvitsemme itse, sella, itse luo, meidän on itse luotava tällainen kavaskantainen suunnitelma. Rodele, tähän. Ja point. Erittäin hyvin toitte hyvin tärkeän asian esiin, nimittäin verrattavuuden eri kansallisten ohjelmien välillä. Te hyvin totesitte, että itse asiassa me voimme helposti tarkistaa, kuinka te, haluat, kuinka te haluatte 2050 suunnitelmia tarkistaa, eli mitään kriteerejä ole. Jokin maa voi lähettää kaksi ja puoli sivua ja toinen 150 sivua kertomusta. Hidrin ja muiden toimijoiden kanssa tehty työ on juuri tätä me haluamme, että tiedot olisivat vertailtavia. Meillä olisi puolentoista sivun vertailtava ilmoitus ja uskokseni meidän pitää yhdessä taistella tämän puolesta uusiutuvaan energian ja minimitoimiin liittyen pahoittelen, mutta ehkäpä teille pitäisi antaa nyt neuvoston toteamuksesta tiivistelmä. Jäsenmaat ovat minimitavoitteiden kannalla, sillä nekin ovat huolissaan investointien turvallisuudesta. Tällainen ajatus siitä, että jäsenmaat eh, selkeästi toteavat vain, mitä tulevat eh, tekemään ilman, että meillä olisi jonkinlaista tällaista seurantaa, kyllä se toimi. Jäsenmaat ovat sen itsekin ymmärtäneet. Ja Teresa Griffin. Uh, taistelija. Haluatte tällaista inkluusiota. Olette ihan oikeassa osallistuvuutta. Tietysti sellaiset talouden, on olemassa talouden sektoreita, jotka jäävät häviölle. Meidän täytyy, täytyy vakuuttanut elinkeinoelämättä, että hiilessä ei ole tulevaisuutta. Se on kuollut. No entä sitten hiilityön alan työntekijät eivät saa jäädä häviäjien leiriin. Eli on varmistuttava siitä, että komission seuraavassa energiaunionin asiakirjassaan iskee rahat tiskiin mutta myöskin ajatuksia, ideoita, saneeraus, toimenpiteitä e, hiiliseuduille, hiilen tuotantoalueille. Ei se, ei se pelkästään rahalla ratkea. On otettava opiksi kokemuksissa. E, jossa e, vaiheessa voi todellakin ottaa opiksi epäonnistuneista ratkaisusta enemmänkin kuin onnistuneista tällä alueella tasolla Esimerkiksi on, helppo, helppo, on helpotettava varojen äh, ohjaamista näille hiilentuotantosektorille, mutta äh, on, on ajateltava myös, äh, myöskin muita toimenpiteitä. Tietysti se kumppanit siellä näitä asioita päättäjien kanssa puhuivat. Mutta ensinnäkin energia köyhyys äh, liittyy varojen äh, rahansaantiin. Jos olen köyhä, en, en, voi, en kyökkinä ostamaan energiatehokasta jääkaappia tai eristämään taloa ja asu, muut, asumuksiani niin paremmin. Siksi sitä kautta energiatehokkuusinvestoinnit ovat tärkeitä. Seuraani, niin tässä on nimenomaan kysymys Pariisista. Hallitukset äh, ovat päättäneet, millä tavalla Pariisia sitten toteutetaan. Ja Pariisis, Pariisin toteuttaminen tapahtuu viiden vuoden jaksoissa. Eli sen vuoksi meidän pitää saada tämäkin omaakin politiikkamme tällä, tällaisen viisivuotisjaksoiksiin sopi, sopimaksi. Jotta luomme sitten investoille turvaa myöskin. Tonovski, olette oikeassa. Tässä on kysymys taloudellisesta tehokkuudesta. tehokkuudesta. Mikä on pahin Itä-Euroopan ongelma tällä haavaa? Parikin niitä. E-, e-, esimerkiksi no, Romanian eh, eh, tuuliturbiini ja maksaa 12,5 prosenttia eh, pääomakustannuksia, kun samanlainen turbiini Saksassa edellyttää vain 3 prosentin pääomakustannusmaksauksia. Tämä on sietämätön tilanne. Siksi haluan ratkaisua, siksi, siksi haluan nimenomaan juuri uusiutuvan energiantuotannon sektorilta, sektorille sitten sellaista varaa, rahaa, joka on myöskin sitten edullista Romaniaan, Puolaan. Ja mitä päättämme sitten näille ö, ö, sisämaa, sisämaan valtioille, Slovania, Slovenia, ö, Tsekki, Luxemburgkin, minun valtioni. Edellytän sitten tässä kuitenkin, että myöskin tuolla täällä merenrantavaltioiden runsaaseen sähkön tuotantoon. Jos siellä tehdään tarjous vaikkapa 15 eh, tai 1500 megawatin eh, tuulivoimala rakentaminen, eh, sitä, jyvitetään sitä sitten Luxemburgille 10 Tsekille, 10 Luxemburg, äh, Tsekille 10 Slovakia. Ja Espanjassa, Kreikassa aurinkovoima on halpaa. Eli solidaarisuutta tarvitaan tässä sekä poliittisella että, kun, että käytännön tasolla. Siksi olen ehdottanut tätä kumppanuusjärjestelyä jäsenmaiden välillä. Eh, 28 yhdessä on enemmän kuin 28 erikseen. Jos ajatellaan vaikka Itämeren valtioita, eh, ovat, voivat eh, suhtautua luottavaisesti toisiinsa, sitä tarvitaan. Claude me olemme onnekkaita, koska aikaa on, mutta, mutta toivon sitten, että tulevaisuudessa eh, eh, sovimme, että sinäkin saat vain yhden minuutin puheaikaa. No kyllä minulle esittelenä täytyy olla enemmän puheaikaa, niin pilaan. mitä minä ehdotan, että Espanja, Portugali, Portugali Italia eh, pääse, lyövät äh, siltä osin hynttyyt yhteen, vahvistavat äh, näitä äh, energiatuotantoketjujaan Ranskan kanssa, Benelux-maiden ja Saksan ja Itävallan kautta. Sitä kautta saadaan tällaista interkonnektiivisuutta. No mutta tähän, tähän piste tällä haavaa. Kiitoksia, että jaksoitte kuunnella. Sorry, I... Claude, olen pahoillani, että keskeytin on, olisi tässä ollut 13 minuuttia vielä löysää aikaa, kuten hyvin te. No mutta kiitokset kaikille kuitenkin. Hyvät kollegat, tämä on tärkeä aihe, tärkeä asiakokonaisuus. Äh, koko puhta energiapaketin äh, toteuttaminen vaatii koordinaatia, mutta se on langennut itse valiokunnallekin valiokunnalle kuitenkin enimmäkseen, mutta meidän pitäisi tehdä yhteistyötä, puhalta yhteen hiilen. 1500 eh, muutosesitystä kompromissit eh, eh, syntyvät siitä sitten pohjalta. Claude, Claude aina puheenvuoronsa pidettyään häipyy välittömästi takaovesta Envi-valiokunnassa moisia jäseniä ei ole. Aa, nyt istuipa takaisin paikoilleen. No niin hankalan kaverin. Minä kuulin joka sanan, kiitos. Kuulin joka sanan. Voin puristaa kollegan kättä ja pyötä silti, silti kuuntelemaan. Sitten viimeinen viesti minulta 28. päivä marraskuuta. Äänestämme tästä asiasta kello 17, kello 5 ilta, iltapäivällä, 28. päivä marraskuuta tänä vuota, vuonna. Teidän läsnä, läsnäolonne on aivan vält, välttämätöntä. Ja, ja sitten samalla sitten työstetään sitten aamupäivällä. Ja sitten Itre ja Envi yhdessä kello 17. Niin, ei, pidetään ajatus kirkkaana eikä mutkisteta matkaamme suotta. Mietitään komission ehdotusta ja mitä siitä jää sitten meille rakennusaineita. Kiitoksia, mukavaa illanjatkoa.